keskustelu päättyy ja sitten ilmoittaisin, että Kreikan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Tilenos Kulvago on valittu Katrukaloksen tilalle tänne 27. tammikuuta lähtien. Tämä äh, tämä parlamentin valintasäädösten mukaisesti. Ja näin parlamentti on nyt sitten ähm, kirjannut ylös sen, ja että tämä henkilö on aloittanut työnsä parlamentissa. Tervetuloa tänne työjärjestykseen mukaan. Hänen